So, liebe Parhaat kollegat, nyt toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi. Näette, että varapuheenjohtaja tai myöskään kukaan varapuheenjohtajista ei ole paikalla. En ollenkaan nyt ymmärrä, mihin tämä kunnia, jota minulle tarjottiin, johtaa puhetta mistä tämä johtuu. Ei siitä, että olen e, iältäni vanhin, mutta että olen virkaiältäni vanhin jäsen. Ja tietenkin minulle on erityisen hieno kokemus istua juuri tällä tuolilla ja johtaa kokousta, sillä vuodesta 1999 vuoteen 2007 minulla oli kunnia johtaa oman ryhmäni kokouksia juuri tällä tuolilla. Mutta se siitä. Onko esityslistaan huomioita? Ei, joten esityslista on näin hyväksytty. Seuraavaksi esityslistan kohta kaksi, puheenjohtajan ilmoitukset. Tähänkään ei ole mitään, emme halua turhaan tässä viivytellä ja viedä aikaa. Seuraavaksi meillä on sopimus EUn ja Armenian välillä liittyen viisumien myöntämisen helpottamiseen. Tähän lausuntoluonnokseen ei ole tarkistuksia, eli koneäänestys, äänestys alkaa. Äänestys on alkanut. Ja, olkaa hyvä, rouva Nielsen. Merci beaucoup. Oui, la question que... Kysymys, jonka haluaisin esittää Tästä ei ole keskusteltu, joten esittäisin kysymyksen esittelijälle ja komissiolle. Kun parlamentti on keskustellut sopimuksesta, jolla helpotetaan viisumeiden saamisesta venäläisille, me pyysimme, että tämä ei sovellu Abhaasian ja Etelä-Ossetian asukkaille – jos siellä on venäläinen passi. Haluaisin tietää, onko komissio miettinyt analogiaa tässä tapauksessa. Helpottaako tämä Armenian kanssa viisumisaantia helpottava sopimus, päteekö se vuoristokarabahin Nagorno-Karabahin tilanteeseen asukkaisiin? Kiitoksia tästä kysymyksestä. Valmistelijamme Tomas Piotr Boreva ei ole paikalla. Siksi Parova Nielsen suosittelen, että teille annetaan kirjallinen vastaus. Muu ei ole valitettavasti mahdollista. Hyvä. Eli nyt toimitamme äänestyksen. Äänestys on alkanut. Koneäänestys siis. Äänestys on päättynyt. 23 puolesta. Dann können wir es. okay, dann meidän on toimitettava äänestys uudestaan. Rova Nielsen ei ollut saanut tilaisuutta äänestää. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki nyt äänestäneet? So hat jetzt jeder... Ovatko nyt kaikki äänestäneet? Okei. Okay. Sonst ist der Kollege Posselt immer... Kollega Posselt on yleensä aina ihan kartalla, mutta ei ehkä juuri nyt. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 27 puolesta, ei vasta ääniä, kaksi tyhjää. Näin. Ja ääniä on jopa 28. Riia Oomenilla ei ollut korttia. Hän äänesti kättä nostamalla. Seuraavaksi vuorossa on luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskeva sopimus Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välillä. Tähänkään ei tarkistuksia ole. Mitä eh, eh, tässä Landsbergissä? Uh, ask, uh, uh, for... Haluaisin vähän tietoja. Toimitaanko Azerbaidžanin osalta samalla tavalla vai ei, vai onko se jo tehty? Eli jos voisitte antaa tästä vähän tietoja. It's only Armenia at the... Tämä koskee yksinomaan Armeniaa tässä vaiheessa. Was it also on Mutta onko menettely käynnistetty Azerbaidžanin osalta? Ehkä Armeniaa nyt jotenkin suositaan näissä kysymyksissä. Rouva Jätemäki, voitte sanoa tästä jotain? Vastaan suomeksi. I'll answer you in Finnish, please. En Azerbaidsanin ja EUn välisen assosiaatiosopimuksen esittelijä. valitettavasti okay, so we come later to this point. Palataan asiaan myöhemmin. Toimi. Valitettavasti nämä neuvottelut eivät ole edenneet yhtä nopeasti kuin Armenian välillä, mutta itse toivon myös, että voisimme mahdollisimman pian äänestää myös ja päättää Azerbaidsanin ja EUn välisestä viisumien helpotuksesta. Kiitoksia. Okay, so thank you so much, uh, Vitalis. Hyvä, kiitos oikein paljon. No niin, ja nyt Vitautas Landsbergis sai tyydyttävän vastauksen. Of course is En ole tyytyväinen, mutta tietysti tämä vastaus oli ihan oikein. We can continue. <laughs> Hyvä, eli voimme jatkaa. Ja nyt toimitamme siis koneäänestyksen. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Kollega Kaalera, toivoisitteko te ehkä äänestävänne myös? Siinä tapauksessa pyytäisin teitä paikalle. Ne ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Ja Riian äänen laskemme luonnollisesti myös mukaan, joten suurella enemmistöllä hyväksytty. Te näette tuon tuloksen tuolta seinältä. Seuraavaksi toimitamme äänestyksen liittyen korruption julkisella ja yksityisellä sektorilla ja sen vaikutuksiin ihmisoikeuksiin kolmansissa maissa. Tässä meillä on äh, ensin tarkistus 61 puolesta kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, kolmasosa puolesta. Minkä te haluatte tarkistaa? Tämän kolmannen osan, ei vaan toisen osan. Äänestys on alkanut toinen osa tarkistusta 61. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. No niin. Ja nyt kolmas osa. Toimitetaan sekin koneellisesti suoraan. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan. Hmm, katsotaanpa koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Ee, eh, tässäpä nyt eh, yksimielisesti hyväksytty. Tässä oli jotain hämmennystä. Kompromissi 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 15 kahdessa osassa ensimmäinen osa. Tarkistus 96 puheenjohtaja korjaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyväksytty. Se oli 108. Toistetaanpa vielä tuo 108 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 109 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Kyllä, hylätty. Vai haluatteko vielä toistaa koneellisesti? Tehdään niin, tarkistetaan kompromissi 18. Äänestys on alkanut. Ne ovat kaikki äänestäneet, äänestys on päättynyt. Hylätty. 104 puolesta. Vastaan. tyhjä. Koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 105 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 106 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kom- kompromissi 20 puolesta vastaan Tarkistetaan koneellisesti varmuuden vuoksi. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. No ihan <laughs> ilmiselvähän se oli. 115 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 19 olikin katettu jo, joten seuraavaksi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta. A, raukesikin jo. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20. Eihän 24 tule äänestää, jos se on yhteen sopiva 23 kanssa, joka kaatui. Ei kun täytyy sittenkin 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan Hmm. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. 25. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Joskus täältä ylhäältä näyttää vähän toiselta kuin todellisuus on. 26 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatteko tarkistaa tämän koneellisesti? Tehdään niin. 29. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tasa äänin. Ihan hyvä, että tarkistimme koneellisesti. 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää kone. Koneäänestys on alkanut 30. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. 43. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hmm. Tiukoille meni, mutta hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää. Mm, koneäänestys. Äänestys on alkanut. 45. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hmm. Joskus täältä on tosiaan vaikea nähdä sitä tulosta. Hyväksyttyhän se oli ilmiselvästi. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan. Tarvitaan koneellisesti tämäkin. Äänestys on alkanut. 47. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt jälleen hylätty tasaäänin. 48 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksy, hylätty. 50 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 51 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi seitsemän Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan, 58 hylättiin. Haluatteko tarkistaa tämän koneellisesti? Voi, mehän me sen toki tehdä. Äänestys on alkanut 58. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Äänin 15-15 hylätty. Ihan hyvä, että pyysitte tarkistusta kuitenkin. 59 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 60 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut nelosesta. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 15 puolesta 14 vastaan hyväksytty. Eli kun minä kysyn, ovatko kaikki äänestäneet, kysymykseni merkitsee, ovatko kaikki miehet ja naiset äänestäneet. Saksan kielessähän tässä on tämä pieni ero. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kuusi puolesta. Vastaan. Koneäänestys kuutosesta. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 15-15 jälleen hylätty. Seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Mikäs tämä tässä nyt on? Ykkönen on ähm, kielellinen tarkistus, siitä ei tarvitse toimittaa äänestystä. Nyt sitten vielä Deven lausunto. David, David 3. Deve 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Deve 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Deve 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Deve 9 puolesta vastaan. Tarvitaan koneellisesti DV9. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Jälleen tasatulos hylätty. DV12 puolesta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 loppuäänestyksen koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Kaksikymmentäkahdeksan puolesta, kaksi tyhjää. Hienoa, erinomaista. Kiitos paljon. Voi, tässä ihan vanhat hyvät ajat muistuvat mieleen, kun minulla oli tilaisuus johtaa parlamentin istuntoja. Mitäs nyt tehdään? Ja nyt keskeytämme kokouksen kello 10. Nimittäin varapääsihteeri Rouva Schmidt tulee kello 10. Nyt teillä on siis vapaata kello 10. Ja toivon, että herra puheenjohtajakin on sitten paikalla niin, että oikea puheenjohtajanne on palannut johtoon. Bitte? Vielen Dank. Man gibt immer sein Bestes. Ainahan sitä tekee parhaansa, hyvät naiset ja herrat